kerrottavana, kun istuudutte. Haluaisin kertoa teille, että maanantaina yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa ja sopusoinnussa 74 artiklan kanssa työjärjestyksessä puhemies allekirjoittaa kuusi säädöstä, jotka yhteispäätösmenettelyssä on hyväksytty. Näiden otsikot julkaistaan tämän kokoisen pöytäkirjoissa. Haluaisin todellakin, että nyt istuutuisitte niin, että voimme aloittaa äänestyksen pikaisesti. Ja teen selväksi, kuten yleensäkin en lue numeroita,